Good afternoon. Oikein hyvää iltapäivää kollegat. Nyt käynnistelemme tämän Ekon valiokunnan kokouksen. Ihan lyhyt puheenjohtajailmoitus ensimmäinen kolmatta kello 12.13.30 ja järjestetään avoin koordinaattorien kokous. Tällöin on tilaisuus käydä keskustelua Elke Kööningin, eli kanssa pankki alan viimeisistä kehityskuluista. Ja tuo kokous äh, on muuten myös sitten äh, esitetään suorana lähetyksenä internetin kautta. No niin, kolme asiaa. Ensinnäkin äh, PK-yrityksen rahoitus, sitä ALV-järjestelmä ja hyödykemarkkinoilla toimivat välittäjät. Mutta aivan ensin puheenvuoron saa edustaja Karas pk rahoituksen saatavuus. Karas, 10 minuuttia. Olkaa hyvä. Chair, ladies and gentlemen. Hyvä. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Tämähän ei ole ensimmäinen kerta, että me että meillä on mietintö pk-yritysten rahoittamisesta. Esittely De Bakeron on täällä. Hän viimeksi kirjoitti tämän mietinnön. Minä lyhyesti haluaisin äh, esitellä teille tämän mietintöluonnoksen painopistealueet. Ensinnäkin on selvää, että kaikki viimeisemmät äh, vuosien suuret yritykset ovat äh, Ähm, tähdänneet siihen, että PK-yrityksiä vahvistetaan. Tämä on, tätä on korostettu myös esirissä ja muualla. PK-yritykset ovat vieläkin äh, tärkein tekijä eurooppalaisissa sisämarkkinoissa kasvun, investointien ja työllisyyden kannalta. Siksi meidän täytyy varmistaa tulevaisuudessa, että aina kun luodaan lainsäädäntöä, katsotaan millainen vaikutus lainsäädännöllä on reaalitalouteen. Ja me olemme aina vaatineet, että komissio ei pelkästään paremmassa säätelyssä, vaan myös tässä Small Business Act-aloitteessa aina selvittää, mitä vaikutuksia sillä on PK-yrityksiin komission täytyykin tässä yhdessä ESMAN ja YVMn kanssa äh, tarkastella sääntelyn kehyksen muutoksia, koska olemme huomanneet, että delegoitujen säädösten ja erilaisten määräysten kautta äh, uudelleen tulkitaan lainsäädäntöä ja poliittisia päätöksiä, joskus mennään niitä vastaankin. Lisäksi on otettava huomioon PK-yritysten monimuotoisuus koko Euroopassa, savoin näiden midcap markkinarotaan keskisuurten yritysten monimuotoisuus. Tarvitaan erilaisia rahoitus- muotoja PK-yrityksille kaikilla äh, sen elinkaaren äh, vaiheissa äh, ihan yrityksen perustamisesta sen luovuttamiseen saakka. Me tarvitsemme tällaisia räätälöityjä rahoitus välineitä. Siksipä yksi tämä mietinnön tarkoitus onkin se, että tätä ähm, PK-tukikerrointa jatketaan, meidän täytyy huomioida, että klassiset pankkilainat ovat pää rahoitusmuoto PK-yrityksille tulevaisuudessakin. Ja pääomamarkkiunionista huolimatta ei tulla siirtymään yhdestä ääripäästä toiseen. Me tarvitsemme terveen ja vakaan pankkialan kestävää kasvua varten ja yksi tärkeistä toimenpiteistä PK-yritysten tukemiseksi luoton annossa on tämän tukikertoimen pidentäminen. PK-yritykset eivät ole aiheuttaneet kriisiä, ne kärsivät kuitenkin paljon voimakkaammin rahoitusmahdollisuuksien vähenemisestä kuin suuryritykset. Tämä tukikerroin on tarpeellinen väline, jotta pk-yritysten rahoitusta helpotetaan suuntaan ja komission pitäisi tarkistaa, voitaisiinko tästä tekijästä tehdä, tästä kertoimesta tehdä pysyvä. Lisäksi PK-yrityksien ei tulisi kärsiä liiallisesta hallinnollisesta taakasta. Yksi tärkeimmistä rahoitusvälineistä on juuri parempi lainsäädäntö ja suhteellisuus oikea äh, oikeasuhtaisuutta on äh, tarkasteltava, jotta olisi parempi äh, määritelmä näille raportointivaatimuksille. Me tarvitsemme parempia rahoitusvälineitä pk-yrityksille luotonannon lisäksi. Me tarvitsemme eurooppalaista riskihalukkuutta pääomamarkkinoilla ja siksipä tämä mietintö on niin tärkeä, kun käymme keskustelua pääomamarkkinaunionista ja tässä mietinnössä, jota teemme pääomamarkkinaunionista, osuus, joka koskee arvopaperistämistä on erittäin tärkeä PK-yrityksille, koska keskisuuret, pienet pankit, niillä on merkitystä arvopaperistamisesta tässä tärkeää on edistää tietoa nuorilla ja nuorilla yrittäjille, vaan jos on riittävästi rahoitusmaailmasta tietoa, on uskallusta yrittää uudenlaisia rahoitusvälineitä. Kuinka suurta on tieto eurooppalaisista rahoitusmalleista ja tukimenetelmistä, jotka eivät ole ihan valtavirtaa? Ketkä nuoret yrittäjät tietävät, että pankin velvollisuus on selittää mm, perusteellisesti, mistä syistä lainahakemus on evätty. Tämä tieto on meidän välitettävä heille, vain sillä tavoin he voivat seuraavalla kerralla toimia paremmin. Meidän on myös kustannuksia pääsystä pääomamarkkinoille alennettava, vaan jos meillä on yhdenmukaiset avoimet raportointivelvoitteet, voimme tehdä tästä kiinnostavaa pk-yrityksille sisämarkkinoille. Nyt menen näihin startup-yrityksiin. Juuri niille tämä äh, on erittäin tärkeää tulevina vuosina. Meidän äh, täytyy voittaa tämä kilpailu parhaista ajatuksista ja päistä, koska tällä hetkellä olemme sen häviämässä. 2014 ensimmäistä kertaa Aasiassa joukkorahoituksella kerättiin enemmän rahaa kuin Euroopassa. Nyt on lainsäädännön keinoin myöskin tätä trendiä torjuttava ja meillä on tällä hetkellä Euroopassa se tilanne, että yhdistyneessä kuningaskunnassa puitesäännöt ovat erilaiset kuin Manner-Euroopassa. Me tarvitsemme eurooppalaiset puitteet joukkorahoitukselle ja vertaislainoille ja muille uusille rahoitusmuodoille. Vieläkin on startupeille ja pk-yrityksille vaikeaa nähdä koko EU markkinoinaan ja hyödyntää sisämarkkinoiden kaikki koko potentiaalia, koska joka jäsenvaltiossa on erilaiset säännöt. Meidän on yhden ne, me tarvitsemme samanlaiset puitteet. Siksi on tarpeen, että kaikissa jäsenvaltioissa on tällainen yhden luukun piste, jossa pk-yritykset voivat tietää kaikista lainsäädäntövaatimuksista ja tehdä tarpeelliset ilmoitusasiat keskitetysti. Toivottavasti voimme oppia mm, tästä yhden luukun järjestelmästä palveludirektiivissä. Siellä täytäntöönpano oli liian hajanaista ja tällä hetkellä sisämarkkinoilla palveludirektiiviä hyödynnetään vielä liian vähän. Nyt vain jos onnistumme siinä, että tämänlainen FinTech Madridista voi liiketoimintamallintansa yhtä nopeasti viedä Tallinnaan kuin Bukarestiin. Jatkossa on yrit- vain silloin jatkossa on yrittäjille kiinnostavaa jatkaa toimintansa Euroopassa eikä etsiä onnea muualta maailmasta. Ja minä tiedän riittävän monta esimerkkiä siitä, että että ohjelmistoja tuotetaan Euroopassa, mutta sitten myöhemmin mennään pois, koska rahoitusta tämän idean toteuttamiselle ei saada Euroopasta. Tämä haittaa Eurooppaa. Ja minä olen tämän oma-aloiten mietinnön Suomissa puitteissa yrittänyt kaikki tärkeimmät asiat ostaa esiin, mutta varmasti tarkistuksilla on sitä vielä täydennettävä ja pyydänkin kaikkia ryhmiä ja kollegoita osallistumaan aktiivisesti tähän prosessiin niin, että kesäkuun loppuun mennessä saamme aikaan erinomaisen mietinnön eh, PK-yrityksille PK-yrityksistä ja heidän rahoitusmahdollisuuksistaan. Kiitoksia. Suuret kiitokset Karas. Ja nyt SD-ryhmän edustaja Simon, onko hän paikalla? Ei, äh, olkaa hyvä. Uh, thanks. Kiitoksia. Kiitän ja onnittelen esittelijää. Erittäin innostavasta tietoa sisältävästä katsauksesta tärkeässä asiassa. Mietinnössä ei ole mitään sellaista, mistä olisimme juurikaan eri mieltä SD-ryhmässä. Olemme tässä samoilla linjoilla, kaikki haluamme kulkea samansuuntaisesti saman, samoin, samoin pyrkimyksin ja ehkä tietysti pieniä eroja yksityiskohdissa on, miten näihin tavoitteisiin päästään, mutta mielestäni tämä on sellainen alue, jolla virkistävällä tavalla olemme tavallaan kaikki samalla aaltopituudella. Sitten hiukan puhuisin jostakin pienemmistä yksityiskohdista alueilla, joihin haluaisimme ehkä lisätä hiukan vielä äh, hienosäätöä. Mutta vain yksi makrokommentti tähän alkuun. Mietintö on varsin selväsanainen siitä, kuinka keskeisen tärkeä pankkirahoitus on eikä ole epäilystäkään siitä, että näinhän on aina ollutkin. Mutta kun lukee mietintöä, niin minun mieleni kyllä tuli, että minun mukana oloni tämän tyyppisissä rahoituspoliittisissa keskusteluissa on ollut varsin pitkä aika, 26 vuotta oikeastaan. Ja kaikkina tänä aikana meillä on aina ollut ihan samat keskustelut – ja puhuttu ihan samoista ongelmista. Rahoituksen saanti yrityksille, tietyn kokoisille yrityksille, eikä tilanne ole parantunut huomattavasti ollenkaan. Missään näistä tärkeimmistä eurooppalaisissa talouksissa, eikä ainakaan Isossa Britanniassa tänä aikana se mitään parannusta juurikaan ole ollut. Siksi minusta tuntuukin, että mitä me sitten olemmekaan tehneet niin meidän pitää pohtia, että tämä ei oikein tunnu toimivan ja minusta näyttää siltä, että ehkä yksi asia, mitä pitäisi miettiä on, vaikka tämä voi kuulua uudestaan kerettiläiseltä, niin tämä keskeinen merkitys pankkien rahoituksessa, siis juuri tämä asia, tämä puuttuva segmentti pk-yritysmarkkinoilla, markkinoilta ei tule olemaan kyllä vastausta tähän ongelmaan nytkään, eikä siitä tule keskeistä mekanismeja, jolla edetä. En nyt mene tähän asiaan tarkemmin, mutta mielestäni on pa- aika paljon rakenteellisia syitä sille, miksi näin ei ole, eikä, koska, eikä koskaan tulekaan olemaan järkevää, että pankit tekisivät isoa bisnestä lainaamalle tälle markkinaosuudelle pk-yritykselle. Ja tämän takia ehkä meidän pitäisikin enemmän keskittää tarmoamme muihin tapoihin saada rahoitusta pk-yrityksille. Jontakin pieniä keinoja, joilla näin voitaisiin tehdä. Tämä, tähän liittyy myös tällaisia yksityis pienempiä kohtia pankkilainoituksista. Meillä erityisesti Isossa-Britanniassa kutsumme näitä Funding for Lending-järjestelyiksi. Hallitukset lainaavat pankeille, jotta pankit sitten lainaisivat pk-yrityksille, mutta ei tämäkään kyllä oikeastaan toimi. Mutta jotkut hallitukset, kuten meidän hallituksemme aikoo kuitenkin näin edelleenkin tehdä, niin ehkä voisimme tarkastella toimenpiteitä, joiden kautta saataisiin nämä eikä toimimaan paremmin, vaikka koskaan tule kokonaan ongelmaa kyllä ratkaisemaan. Ehkä voisimme tehdä enemmän auttaaksemme pk-yrityksen saamaan rahoitusta kehitysvaiheessa ja, ja vaikka jos pankkeja voitaisiin käyttää, vaikka tässä britit on kovinkaan hyvin pärjänneet, muualla tuntuu toimivan paremmin. Ja ja ne maat, jotka eivät näin toimi, ehkä niitä pitäisi rohkaista tällaiseen paikallispankkitoimintaan. Meidän täytyy todellakin äh, kehittää valtion lainatukijärjestelmä pk-yrityksillä. En usko, että pankit tässä ovat avainongelmaan. Pankit eivät aio tätä tehdä, joten tämä on oikeastaan kuuluu kyllä hallituksille. Sitten samoin voisimme kehittää turvallista lainanantoa, vertaislainanantoa, joukkorahoitusta, kaikkia uusia menettelyitä, joista, menettelyjä, joita, joista esitelläkin puhuu sitten yksityisen, yksityisen pääoman rahoitus, julkisen sektorin takaamat joukkohan lainat, yritysenkelit ja niin edelleen tällaista muu, muu toiminta, joka ei liity pankkien perustoimintaan. Näitä pitäisi tarkastella yhdessä yössä ongelmaa kyllä ei ratkaista, mutta kun ajatellaan strategista suuntaamme, niin meidän pitäisi keskittyä tämän, näihin asioihin. Edelleen, mitä pankkilainoitukseen tulee, jota vielä on, niin tarvitaan parempaa tiedonantoa PK-yritykselle, niin kuin esittelijäkin on vaatinut. Pitää paremmin, täytäntöönpanna paremmin näitä pankkijärjestelyitä ja sitten tällaisia yhden luukun tietopisteitä. Se on tärkeä asia, jotta asiat sujuisivat. Ja edelleen meidän täytyy olla tietoisempia kuin tällä hetkellä olemme. Erityisesti tämä on parlamentin tehtävä, koska jos parlamentit eivät näin tee, niin kuka sitten? Meidän pitää varmistaa, että syrjintä ei tapahdu rahoitus luoton annossa. Rahoituksen pitäisi olla reilua ja markkinat eivät tässä onnistu, joten ehkä tässä olisi roolia meidän tyyppisillemme henkilöille parlamenteissa. Kiitän ja onnittelen siis vielä esittelijää varsin innoittavasta työstä. Ja voimme ehkä sitten vielä hiukan kukin taholla, taholla tätä kaikkea parantaa. Mr. Kiitokset ECR-ryhmän osake ei päässyt paikalle, joten hän pyysi minua lukemaan oman kommenttinsa. Hän haluaa kiittää Karasia tästä mietintöluonnoksesta ja katsoo, että monet Karasin esittämät ehdotukset ovat erinomaisia. Hänkin voi niitä tukea ja sitten hänellä on muutama huomio. Ensinnäkin osake haluaisi todeta, että hän katsoo, että vaikka me pyrimmekin yksinkertaistamaan pk-yritysten byrokratiaa eh, luomalla uutta lainsäädäntöä, samalla teemme kuitenkin niiden toimintaympäristön yhä hankalammaksi, joten eh, tarvittaisiin eh, muitakin toimia, lisäjoustavuus ja sääntelyn mm, vähentäminen itse asiassa. Joskus voi kääntyä itseään vastaan, joskus ehkä PK-yritykset tarvitsisivat lisää sääntelyä. Näin ehkä saataisiin aikaan lisää aloittelevia yrityksiä. Ja onkin äh, tärkeää todeta, niin kuin tässä jo todettiinkin, se, että PK-yritysten tulee saada myös verohelpotuksia ja joskus ehkä jopa veropoikkeuksia. Tämä on äärimmäisen tärkeää erityisesti aloitteleville yrityksille varhaisvaiheessa. Näin ne voivat saada vakaamman rahoituspohjan. Tavoitteisiin päästään ainoastaan sitä kautta, että jäsenvaltiot voivat ähm, kansallisesti määritellä mm, parhaat toimintaedellytykset äh, yrityksilleen. Äh, EU-tason toimet eivät äh, ole toivottavia, ne saattavat jopa toimia esteinä, joten kansallisen tason päätöksenteko on se oikea taso. Osakke tulee tekemään joukon tarkistuksia niin pyysi minua lukemaan muutaman esimerkin hänen tarkistuksistaan kappaleisiin 23 ja 24, joissa molemmissa puhutaan harmonisoinnista. Hän ei voi pyrkiä esimerkiksi tukemaan minkäännäköisiä pyrkimyksiä joukkorahoitukseen. Tässä kappaleessa 27 Äh, puhutaan äh, verotuksesta. Hän haluaisi vahvistaa juuri verohelpotuksia. Sitten äh, kappaleissa 9 ja 10 Osoka haluaisi, että korostettaisiin muitakin rahoitusvaihtoehtoja, eli ei keskityttäisi vain pankkeihin. Samoin hän toteaa, että ei tietenkään pankkienkaan roolia pk-yritysten rahoituksessa voi aliarvioida. Ja sitten kappaleeseen 20 liittyen hän katsoo, että kyllä sääntelypuitteita täytyy tarkastella jatkuvalla arvioinnilla, mutta käytännönläheisesti ja katsoa sääntelyn todellisia vaikutuksia eri jäsenvaltioissa. Ja viimeinen tarkistusehdotus liittyy kappaleeseen 7 tulemme tukemaan kaikkia niitä kappaleita, joissa pyritään purkamaan rahoituspalvelualan esteitä, erityisesti PK-yritysten suhteen, mutta hyvä pohja eh, mietinnölle ja avoimuuskeskustelussa. aivan varmasti tulevat olemaan johtotähtenä ja varmaan nämä kollegoitakin tulee hyvin mielenkiintoisia tarkistuksia. Tämä oli Osokin eh, kommenttia. Nyt vuorossa on ALDE-ryhmä, edustaja De Backer. Olkaa hyvä. Um, also from my side, uh, first of all, thanks. Kiitoksia. Haluan myös kiittää esittelijää mietintöluonnoksesta. Siellä onkin mielenkiintoisia huomioita ja kappaleita. Olin itse esittelijänä viimeisessä valiokunta-aloitteessa mietinnössä, joka täällä laadittiin pk-yritysrahoituksesta. Ja olen sitä mieltä, että kun tarkastellaan tätä mietintöä, on tärkeää viitata tähän aiempaan mietintöön, koska me estimme paljon suosituksia valiokunnasta parlamentista silloin komissiolle, että se pitäisi jatkaa toimintaa. Ja ehkä tämä asia ensimmäisenä pitäisi ottaa käsittelyyn, koska komissiolla on ollut PK-yritystoimintasuunnitelma, joten kysymys kuuluu, mitä osia tästä ohjelmasta on toteutettu, mikä on toiminut ja mitä osuuksia vielä pitää vähän täsmentää, päivittää tai jatkaa täytäntöönpanoa. Tämä oli ensimmäinen huomio. Ja niin sitten toinen kommentti tietenkin se, että tässä korostetaan kovasti pankkilainoitusta ja me tiedämme, että se on edelleen ratkaisevan tärkeää PK-yritykselle varsinkin tässä talouden tilanteessa, mutta samanaikaisesti finanssikriisin jälkeen olemme pyytäneet, että pankeilla olisi pienemmät taseet, vähemmän riskejä taseissaan ja tämä sitten näkyy monissa jäsenvaltioissa luottolamana tavallaan ja aivan erityisesti tämä kohdistuu PK-yrityksiin. Samanaikaisesti joissakin jäsenvaltioissa nähdään, että luoton lainan lainanannon taso on ollut suurin samalla tasolla, mutta lainaehdot taas ovat tiukentuneet, joten nämä kaksi asiaa yhdessä mielestäni johtavat siihen loppupäätelmään, että pankkirahoituksella kyllä on edelleenkin tärkeä rooli ja tulee olemaankin, ja pitäisi katsoa joitakin sääntelyrajoituksia kohdistuvat pankkeihin, kun halutaan rahoittaa pk-yrityksiä, mutta samanaikaisesti meidän pitää tarkastella monimuotoisempaa järjestelmää, tähän tarvitaan järjestelmään, koska kun tarkastelemme pk-yrityksiä, ei ole tällaista yhtä ainoaa kokoa. Puhutaan mikroyrityksistä, puhutaan nopeasti kasvavista riskipääomitetusta yrityksistä, hitaista hyödyke pk-yrityksistä, pienistä yritystä on vain pari työntekijää tai pari sata, joten valtavaa monimuotoisuutta kyllä löytyy ja meidän pitäisi ottaa tämä kaikki huomioon, kun teemme suosituksia. Ja näin pitäisi ehkä tarkastella hiukan tarkemmin tätä ekosysteemiä, joka liittyy PK-yritysrahoitukseen. Tämän takia linkki pääomamarkkinaunionin on todella merkittävä. Tätä kautta voidaan ottaa hiukan enemmän riskejä mukaan, voidaan innovoida paremmin, samoin on mahdollista käyttää uuden tyyppistä rahoitusta. Fintech-rahoitus todella etenee paljon, siitä Tämä pitäisi panna merkille tässä mietinnössä ja mainita se. Kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että tässä on paljon hyvää asiaa, mutta omalta puoleltani pyrin tekemään tarkistuksia äskeisten kommenttien valoissa ja haluaisin, että viittaan todellakin tähän parlamentin aikaisemmin tekemään mietintöön, mitä tästä on toteutunut ja mitä ei, ja miten voimme sitten vedota komissioon, jotta se olisi hiukan kunnianhimoisempi toiminnassa kuin tällä hetkellä ehkä onkaan. Kiitos. Kiitokset, De sitten Paloma Lopes äh, ja Guerryhmä. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijä. Haluaisin äh, tässä nyt tarttua yhteen mietinnön kohtaan, nimittäin siihen, missä tunnustetaan, että pankkilainat perinteisesti ovat pk-yritysten tärkein rahoituslähde. Tässä korostetaan sitä merkittävää roolia, joka pankeilla on juuri alue- ja paikallistason tilanteesta ja korostetaan myös niiden läheistä suhdetta moniin pk-yrityksiin. Kuitenkin nyt komission toimet ovat vastustaneet pk-yritysten tämän tyyppistä rahoituksen saantia ei pk-yritysten rahoituksen saanti ongelma liity itse pankkeihin, vaan siihen, miten koko talouden tilanne on ollut hyvin epävakalla pohjalla ja nyt esimerkiksi Espanjassa pankkien pelastaminen ja muun muassa säästökassojen purkaminen ovat johtaneet PK-yritysten rahoituksen saannin vaikeutumiseen. Kun ajatellaan, niitä, ajatellaan pankkeja, pankit ovat yhä lähempänä suuryrityksiä ja kansainvälisiä yrityksiä. Eivät ne ole enää kiinnostuneita pk-yrityksestä ja alueellisista ulottuvuuksista. Ja siksipä, kun puhutaan pääomamarkkinaunionista, niin äh, itse asiassa äh, samat äh, suuret pankkiyhtymät, jotka nyt kieltäytyvät rahoittamasta PK-yrityksiä, saavat jatkaa keinotteluaan. Joten me tarvitsemme nyt tiukempaa pankkisääntelyä, rahoitussääntelyä ja me tarvitsemme julkisia alueellisia pankkeja, jos haluamme todella tukea talouskehitystä. Näin ollen tällainen uusliberalistinen malli, jota tässä ehdotetaan, ei ole mistään kotoisin, ei, vaan meidän tulee ää, pyrkiä toimimaan täysin toisella tavalla. Kiitoksia. Kiitos teille. Sitten Vireiden edustajana edustaja Lambert, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Mehän tässä toimme hyvää yhteistyötä. Puhun englantia. On aina kiehtovaa nähdä, minkälaista jännitteisyyttä tässä valiokunnassa on, kun puhutaan tällaisista tärkeistä kysymyksistä valiokunnan johto ei ole paikalla, ei ole paljon kollegoja mutta kyllä pk varmasti ovat todella tärkeä kysymys. Herra Simon, ehkä olettekin oikeassa. 20 vuotta on vierähtänyt, kun samassa sävyssä näitä asioita käsitellään. Ehkä voisin sanoa, että nyt olen kuitenkin kerrankin hiukan eri mieltä teidän kanssanne, kun lukee viimeisintä EKPn rahoituksen saantiraportteja ja luen kirjallisesti euroalueen PK-yritykset ovat sit, pitävät rahoituksen saantia kaikkein vähiten tärkeänä ongelmana, joka niillä on. Näin EKP sanoo, joten en ole mikään heidän suuri fanissa, mutta joskus ehkä jos tämä on heidän realiteetti ja todellisuutta, niin sitten ehkä pk-yrityksillä on jotakin muita ongelmia. Itse asiassa he, tässä samassa raportissa todetaan, että kun varmistetaan tuotteiden saanti makrotaloussa ympäristössä, joka huolestuttaa heitä eniten, ja tämän takia tuntuu hiukan oudolta, että nyt pitäisi löysentää olla sääntöjä, jotta voitaisiin stimuloida PK-yritysrahoitusta. Otmar, varmasti, koska kun vuosi sitten puhuimme tästä, korostimme yhtä ajatusta, joka ehkä silloin ei vielä ollut kypsä, mutta totesimme, että tarkastellaan pankkeja, eikä vain yhtä kategoriaa niistä, vaan monia eri bisnesmalleja pankeissa ja jotkut pankit tekevät vain yhtä asiaa, nimittäin rahoittavat reaalitaloutta ja joskus rahoittavat pelkästään pk-yrityksiä, jotka ei mitään muuta ja tiedänkin joitakin näistä. Sanderkin varmasti tuntee tällaisia Bredeka Bredasta, CBH-pankista ja monet muut, jotka rahoittavat pelkästään pk-yrityksiä. Ja ehkä meidän sitten pitäisinkin räätälöidä vakavaraisuussääntely bisnesmallin mukaisesti, eikä sen mukaisesti kenelle lainataan. Tietenkin tiedän, tämä tarkoittaa sitä, että tehtäisiin sitten CRD 5, vakavaraisuusdirektiivi 5, mutta jos vain löysentää riskifaktori, joka liittyy pk-yritykseen, niin tämä on sellainen asia, joka ei oikein meille sovi. Hiukan arveluttaa sitten arvopaperistaminen niin keskustelin toistuvasti tästä asiasta pankkisektorin edustajien kanssa ja kaikki kertovat ihan samaa tarinaa. Arvopaperistaminen ei ole tarkoitettu pienille yrityksille, vaan tämä rahoittaa pikemminkin isoja yrityksiä, joten tämäkään ei ole oikeastaan aiheenamme tänään. Joten se, mitä ehdottaisimme, on, en nyt tiedä voidaanko tämä mainita tässä mietinnössä, mutta seuraavassa pankkisääntelykierroksella, miksi me yrittäisi tehdä eroa vakavaraisuussäännöistä, tässä huomioon asiakasprofiilia, vaan yritysmalli. Ja sitten olen nyt ymmärtänyt sen, että kun puhutaan erityisesti pankkiunionissa siitä, miten tämä voi vaikuttaa kriisinratkaisurahastoon tai talutussuojarahastoon. Ja Sander, Belgian pankeilla tällainen tilanne on ollut edessä, nimittäin itse asiassa niiden, PK, äh, niiden pankkien osuus yhteisiin äh, varoihin on suhteellisen korkealla tasolla. Siis BNP pari baa rahoittaa paljon vähän ver- verrattuna niiden järjestelmäriskiin, mutta tämä Preeran pankki, 6 miljoonaakin vuodessa, tämä on iso summa rahaa pienelle pankille, joten minä haluaisin helpottaa juuri näiden pankkien elämää. Olisin, oltaisin hiukan epäoikeudenmukaisempi, mitä tulee niiden rahoitusosuuksiin. Ja vielä lopuksi tiedän, että tämä äh, asia kokonaisuus on hiljaa kuolemassa täällä parlamentissa äh, nimittäin pankkien uudelleenjärjestely tai uudistus. Jos sanotaan vaikka talletuksia vastaanottaa pankeille, että ainoa tapa niille pärjätä on antaa lainoitusta reaalitaloudelle ja kasinomaisuudet kieltää niiltä kokonaisuudeltaan tämä mahdollisuus, silloin niillä ei ole muuta keinoa kuin rahoittaa reaalitaloutta ja tämä sitten johtaisi vuorostaan investointeihin. Ja vielä lopuksi, tämä tietysti ylittää tämän mietinnön rajat, mutta parasta mitä voimme tehdä pk-yritykselle on eh, he, herättää henkiin makrotalouden ympäristöön. Me tiedämme, että meillä on EPS, e, esirahasto, mutta se on mielestäni varsin pieni. Siltä puuttuu strategista suuntaa. Minä todellakin uskon, että jos kohdennamme julkisia investointeja oikein, niin ajatellaan tässä vaikka energian siirtymävaihetta, ehkä juuri tällä alueella monet pk-yritykset voisivat olla avainroolissa paljon kyse muustakin kuin ydinvoimasta energiatehokkuudesta, tuuli, aurinkoenergiasta. Tämähän kuuluu juuri pk-yrityksille. Jos energiasiirtymävaiheessa tehdään tällainen av- avain- tai ydinkysymys EUn investointistrategiassa, niin tämä kyllä vauhdittaisi pk-yritysympäristöä. Tämän halusin sanoa tässä keskustelussa. Kiitos. Lambert. Kiitokset. Lambert, EFDD, edustaja Sanni. Eh. Kiitoksia. Minä haluaisin yhtyä siihen, mitä Filip sanoi, koska todellakin tämä on se kaikkein tärkein asia. Mikä tahansa tilasto, mikä tahansa tutkimus, jota on tehty PK-yritysten tai yrittäjien kesken, mikä tahansa mielipidetutkimus, joka on tehty niiden kesken, jotka ymmärtävät tai tuntevat EUn reaalitalouden, niin siellä ensimmäiseksi huolenaiheeksi nousee esiin ei lainan saanti, se on parantunut viime aikoina, vaan kysynnän puute niille tuotteille, joita nämä yritykset tuottavat. Niin kauan kuin unioni ei pysty takaamaan riittävää kysyntää näille tuotteille, PK-yritykset tulevat olemaan vaikeuksissa, tulevat menemään konkurssiin. Jos jatkamme tätä makrotaloudellista linjaa, joka unionissa on otettu, säästö, kuuria ja sitä, että keskitytään rakenneuudistukseen tarjonnan puolella eikä kysynnän puolella, mm, niin tämä ensimmäinen pk-yritysten huolenaihe ei tule ratkeamaan. Ja lisäksi olisi äh, katsottava erästä toista suurta ongelmaa pk-yrityksille tänä päivänä. Se on yhtenäisvaluutta. tänään heikompien valtioiden PK-yritykset toimivat erilaisissa huonommissa olosuhteissa kuin vahvempien maiden PK-yritykset. Miksi? Yksinkertaisesti siksi, että nämä äh, periferian maiden PK-yrityksen reaalivaihtokurssi äh, on yliarvostettu. Äh, tämä on heille haitaksi ja se, mitä minä nyt haluaisin nähdä tässä mietinnössä, minä keskittyisin siinä paljon enemmän siihen, miten pk-yritykset saisivat perinteisestä pankkilainaa. Kyllä minäkin olen sitä mieltä, että pääomamarkkinat eivät ole sopivat pk-yritykset. Meidän täytyy luopua sitä ajatustavasta, että malli, joka toimii Yhdysvalloissa, jossa yrityksen keskikoko on paljon suurempi kuin Euroopassa, voisi toimia myös Euroopassa. Pääomamarkkinat ja pääomamarkkinoiden tuotteet, arvopaperistaminen, joukkolainet eivät toimi koskaan pk-yrityksille, vaan ainoastaan suuryrityksille, joilla on nyt jo pääsy tällaisten välineiden pariin, joten siinä mielessä teemme turhaa työtä. Meidän pitäisi keskittyä pankkialaan jonka täytyisi tulevaisuudessakin olla, ja se tulee tulevaisuudessakin olemaan äm, pää antaja PK-yrityksille. Tässä on erittäin tärkeää se, että varmistetaan, että unionin sisällä on pankkijärjestelmä, joka keskittyy täysin reaalitalouden tarpeisiin ja pankkijärjestelmä, jolla on äh, julkinen tehtävä, nimittäin taata pk-yrityksille äh, luoton saanti. Meidän täytyy varmistaa, määritellä se, mitä pankit voivat tehdä. Äh, Euroopassa meillä on tänä päivänä paljon pankkeja, erityisesti suuria pankkeja, jotka äh, suurimman osan taseestaan, pääomastaan keskittävät toimintaan, joka ei liity reaalitalouteen. Ja tämä ei luo arvoa taloudelle, ei kasvata taloutta, ei tue pk-yrityksiä, vaan tukee ainoastaan keinottelua ja luo myös järjestelmä riskin unionin sisälle ja sitten tällaisen rahoitus kriisin seuraukset taas tulevat vaikuttamaan pk-yrityksiin, kuten olemme nähneet. Tämä on mielestäni tärkeää. Sen sanoi myös viime viikolla hienossa artikkelissa Minneapolisin Federal Reservein johtaja, joka oli myös vastuussa tästä Amerikan toimesta, joka pelasti pankit kriisin jälkeen tähän meidän pitää keskittyä. Meidän pitää keskittyä todelliseen pankkien erittämiseen niin, että luodaan sellaisia rahoituslaitoksia, jotka voivat ainoastaan antaa luottoa reaalitaloudelle. Muuta me emme tarvitse. Tämä on tärkeää. Sitten tämä joka liittyi uusiin rahoitusvälineisiin, niin mietinnössä oli hyviä ehdotuksia, mielenkiintoisia ehdotuksia. Tämä Vertaislaina on äh, asia, joka tulee lisääntymään Euroopassa ja meidän täytyy helpottaa sääntelyä. Meidän on otettava käyttöön sellaiset säännöt, jotka voivat pk-yrityksille äh, helpottaa tällaisten rahoitusvälineiden käyttöä. Ne ovat äh, toimivia välineitä rahoittamaan hyvin innovatiivisia ajatuksia, jotka eivät ehkä perinteisten kanavien kautta saa rahoitusta. Ja sitten meidän täytyy luoda olosuhteet, jotta unionin sisällä voidaan luoda todellisia suuria riskipääoma rahastoja, julkisia, joiden avulla voidaan rahoittaa sitten innovatiivisia startup-yrityksiä, yrityksiä, jotka eivät saisi tukea yksityiseltä sektorilta tai perinteisistä pankkeista, mutta jotka voivat tuoda hyvin suurta lisäarvoa Euroopan unioniin, uutta teknologiaa, uusia liiketoimintamalleja, uusia tulevaisuuden näkymiä. Me tiedämme, että tällaiset innovatiiviset ajatukset eivät tuota välttämättä saman tien voittoa, vaan niihin sisältyy hyvin paljon Ähm, kalliita investointeja infrastruktuuriin e, ja tutkimukseen. Siksi yksityinen sektori yleensä ei halua tällaisiin hankkeisiin puuttua. Julkisen sektorin pitäisi tukea mm, tämmöis, tällaisia mm, aloitteita, jotka voivat sitten tuottaa todellista hyötyä reaalitaloudelle. Ja viimeinen asia on asia, joka ei välttämättä aivan suoraan liitty tähän mietintöön, mutta joka on kuitenkin tärkeä. Eräs toinen ongelma, joka PK-yrityksillä on tänä päivänä, on tällainen kilpailullinen haitta, joka niillä on epätasapaino, joka niillä on verrattuna suuryrityksiin verotuksessa, taksevaliokunnassa ja ekovaliokunnassa olemme tehneet paljon työtä yritysverotuksen suhteen. Suuryrityksiä kohdellaan eh, paremmin. Tämä on jo eh, markkinoiden vääristymistä, joka haittaa pk-yrityksiä, joten viittaus tähänkin olisi tärkeä, jotta voitaisiin luoda tasa-arvoiset olosuhteet pk-yritysten ja suuryritysten välillä, mitä verotukseen tulee. Kiitoksia. Many thanks uh, for... Kiitokset. Edustaja Annemans oli nyt vuorossa, mutta hän ei ole paikalla. Nyt meillä on 15 minuuttia vielä aikaa, jos joku muu haluaa käyttää puheenvuoron. Olisiko puheenvuoropyyntöjä? Äärimmäisen tärkeä aihe kyseessä. Gladly hand over the, the floor to Mr. Karas. No niin, ja nyt sitten esittelijä voi päättää keskustelun. Kiitos. Kiitän tästä erittäin syvä luotavasta keskustelusta. Jokainen puheenvuoro osallistui tähän yleiseen <laughs> analysointiin. Itse asiassa puheenvuoroissa mentiin pidemmälle kuin vain tämän mietinnön so- mm, soveltamisalla. Täällä oli monia ehdotuksia siitä, miten tilannetta voitaisiin yleisesti ottaen parantaa. Toteaisin kuitenkin, että viime vuosina myöskin pankkisääntelyn puitteissa suhteessa on kyllä tehty yhtä sun toista pk-yritysten suhteen. Ei tässä ihan, ihan mm, kädet ristissä ole tilanteen kehittymistä seurattu suinkaan. Ilman Euroopan parlamenttia, ilman tätä meidän parlamenttiamme tuskin olisi hajautetulle pankkialalle tullut äh, sitä vahvistusta, mikä on sille tullut, siis pienille pankeille. Ilman tätä pankkia ei varmastikaan olisi saatu sitä tukea, mikä on saatu kehityspankkeille. Tässä jokunen esimerkki siitä, että Euroopan parlamentti on kyllä tehnyt työtä ja nyt tarvitaan sen arviointia, mitä on saatu aikaan, mitä on tehty aiempien mietintöjen pohjalta. Kaikkea ei suinkaan tarvitse toistaa, mutta joitain asioita on toistettava. Ja luonnollisesti tarvitaan myös sen arviointia, miten rahoitussääntely on vaikuttanut siihen, miten pankit lainanantoa toteuttavat. Kyllä, mutta tässä oma-aloitteisessa mietinnössä on nyt kyse ei suinkaan pankkimietinnön kirjoittamisesta, eikä pankkirakenneuudistuksen toteuttamisesta. Ei, hyvät ystävät, meillähän on oma arvopaperistamismietintö muun muassa pääomamarkkinaunioniin liittyen. Nämä asiat hoidetaan muualla. Nyt meidän on tarkoitus viitoittaa tietä PK-yritysten rahoituksen saatavuudelle. Toki kyse ei ole myöskään siitä, että luotonantomarkkinoilta pääomamarkkinoille siirrettäisiin koko PK-yritysrahoitus. Emmehän me tätä halua. Mutta täytyy katsoa, miten luotonantoa tuetaan yhtäältä – ja toisaalta tulee katsoa, miten saadaan uusia rahoitusmahdollisuuksia pk-yrityksille. Mutta tämän eh, mietinnön kautta ei suinkaan tulla kehittämään uutta eh, talous- tai rahoituspolitiikkaa Euroopan unioniin, koska eh, siinä tilanteet eroavat kovasti jäsenvaltioiden välillä. Joten pyytäisin, että tarkistuksissa – syvennätte näitä ehdotuksia, täydennätte näitä tehtyjä ehdotuksia. Ja toivoisinkin, että mitä pikimmin varjoesittelijöiden kokouksessa voisimme kokoontua keskustelemaan niistä painopistealueista, joita pidämme tämän mietinnön suhteen kaikkein tärkeimpinä. Minä ajattelin yhtäältä luottorahoitusta osana pk-yritysten rahoitusta, mutta ei suinkaan sataprosenttisesti vain sitä. Ja mitä sitten tulee aloittaa? kehitteleviin äh, yrityksiin, joukkorahoitukseen, kehityspankkeihin, täydentäviin rahoitusmahdollisuuksiin, äh, yksin, mm, sääntelyn yksinkertaistamiseen, niin ähm, todennäköisesti niiden suuntaan mennään ei joko taivaan sekä että. Joten näin laajennetaan rahoituspuitteita ja Eh, huolehditaan siitä, että tarpeellinen rahoituspohja saadaan aikaan. Kaikki lienemme sitä mieltä, että rahoituskysymys eh, eh, ei ole yksinomainen ongelma, vaan myös kilpailuasia on otettava huomioon ja niin edelleen. Tämän mietinnön kautta emme kilpailupolitiikkaa pysty ajamaan, emmekä kasvupolitiikkaa eikä tarkoituskaan ole hoitaa niitä tässä mietinnössä. Ja jos olette sitä mieltä, että meidän tulisi niihin puuttua yksinomaan, niin sitten meidän täytyy varmaan sanoa, että jaha, ei tämä rahoitusongelma olekaan olemassa. Muut ongelmat ovat suurimpia, niin sitten ei tarvita koko tätä mietintöä. Mutta jos puhutaan kilpailupolitiikasta, kasvupolitiikasta, niin olen kyllä sitä mieltä, että niiden hoitaminen hoidetaan muualla. Ja sosiaalidemokraattien kollega tässä viittasi esimerkkeihin yhdistyneestä kuningaskunnasta, miten siellä tietyissä kysymyksissä tilanne hoituu huonommin kuin muissa jäsenvaltioissa, mutta nyt meidän täytyy huolehtia tämän mietinnön suhteen siitä, että pääomamarkkinaunionissa kaikissa jäsenvaltioissa on samat mahdollisuudet. Kiitoksia. Suuret kiitokset esittelijä Karas. Näin tämä esityslistan kohta on saatu hoidettua. Siirrytään esityslistalla seuraavaan kohtaan, nimittäin tähän minun kohtaani. Öö, legislation currently exempts uh, commodity dealers from large exposure. Tässä vakavaraisuusvaatimusta vapauttavat nämä toimijat uh, riskiprofiileista ja niiden nämä muodostut rauenneet 2017 joulukuun lopussa tämä päivämäärä alun perin otettiin mukaan, jotta olisi aikaa komissiolle suorittaa tällainen uh, katsausjärjestelmästä vuoden 2015 loppuun mennessä. Ja jos sopivaa, niin ehdottaa myös lainsäädäntöä, joka sopisi näiden välittäjien investointiyritysten riskiprofiileihin. Tämä tarkastelu edelleenkin jatkuu, joten tässä on tarkoituksena pidentää tämänhetkistä kohtelua, kunnes tarkastelu on viety loppuun ja ennen kuin mitään muutoksia saadaan tämänhetkiseen vakavaraisuusjärjestelmään aikaiseksi tai odotetaan 2020 joulukuun loppuun asti. Näin voimme väittää tilanteen, jossa hyödykevälittäjät väliaikaisesti joutuvat toimimaan täysin lainsäädännön mukaisesti ennen kuin jatkossa sitten siirtyvät räätälöityyn järjestelmään kahden kolmen vuoden aikana, joka sopisi niille, joten tässä mietintöluonnoksessa me olemme samaa mieltä komission kanssa ja hyväksymään tämän aikarajan pidentämisen. Oh, sorry. Okay. I just concluded my speech, but for the next... Minulla puheenvuoroni, mutta tämä on siis todella tekninen, helppo asia. Kyse on vain siitä, että pidennetään täytäntöönpano aikaraja. Pyydän anteeksi. No, uh, the discussion uh, I have for the PPP group olen keskustellut EPPstä seuraavaksi edustaja Balts. Thank you very much, uh, President. Uh, uh, thank you for your... Kiitoksia. Uh, puheenjohtaja, kiitoksia teidän kommenteistanne. Edustaja Pietikäinen on samaa mieltä tästä komission ehdotuksesta, jota esittelijä tukee. Hän kuitenkin pyytäisi, että komissio uh, kiirehtisi uh, työtään investointi sijoituspalveluyritysten uudi, eh, tarkastelusta, jotta eh, voitaisiin pidentää tätä eh, tarkasteluväliä, koska uudistusta todellakin tarvitaan. Ja meidän varjoesittelijämme edustaja Pietikäinen haluaisi pyytää komissiota Voisiko komissio antaa meidän täällä valiokunnassa tietää, missä vaiheessa tässä tarkastelussa ollaan, onko mahdollisia vaihtoehtoja jo laadittuja, onko komissiolla jotain aikataulua siitä, että milloin komissio tulisi tekemään ehdotuksen, milloin tätä ehdotusta voimme odottaa. Tässä lyhyet kommentit meidän osaltamme erityisesti edustaja Pietikäiseltä, joka on varjoesittelijämme. Mr. Balt, Kiitokset, edustaja Baltz. Have, uh, Michael Teurer. Sitten Michael Teurer, olkaa hyvä. Kiitos. Äh, ALDE hyväksyy tämän äh, ehdotuksen äh, pidentää tätä poikkeusta, mitä tulee hyödykemarkkinoilla toimiviin välittäjiin. Tällä hetkellähän tällainen poikkeus poikkeus raukeaisi 31. joulukuuta 2017 ja näin hyödykemarkkinoilla toimivat välittäjät alistettaisiin täysimääräisesti ähm, vakavaraisuusasetuksen ja vakavaraisuusdirektiivin äh, vaatimuksille. Tällä saattaisi olla kielteinen vaikutus aloilla, joilla julkimarkkinoilla toimivat välittäjät ovat erityisen aktiivisia, erityisesti energia-ala, maatalousala. Tämä siitä, siitä syystä, että riskiprofiili ja äm, asiakas riskit syntyvät äh, siitä, että nämä yritykset äh, ovat äh, riippuvaisia fyysisistä ja logistisista ulottuvuuksista ja kysymyksistä. Näin ollen ne eivät ole kovinkaan riippuvaisia ihan lyhyen aikavälin rahoituksesta. Pyytäisimme, että komissio nyt harkitsisi vakavasti hyödykemarkkinoilla toimivien, toimivien välittäjien tilannetta niin, että saataisiin paras mahdollinen räätälöity johdonmukainen puitteisto heille. Kiitos oikein paljon. Thank you, Mr. Toirer. Kiitokset edustaja Toirer. Sitten QE-ryhmä, edustaja Matias. Hän ei ole paikalla, joten vihreät jälleen edustaja Lampert. Olkaa hyvä. The, for politician you... Kiitoksia puheenjohtaja. Poliitikolle yleensä vaikeaa on se, miten äh, pitkästä tarinasta saada aika lyhyt. Nyt minulla on päinvastainen ongelma, miten lyhyestä äh, virrestä saadaan pitkä. Et varmaan halua, että keskustelen tai puhun täällä seitsemän minuuttia tästä tärkeästä vaikeasta aiheesta. Voisin vain sanoa, että olemme samaa mieltä esittelijän kanssa, mutta koska minulla on vielä puheaikaa, niin voin sanoa, että lauantaina minusta tuli ensimmäistä kertaa iso isä. Tämä on varmaankin asia, joka keventäisi vähän ilmapiiriä. Niin, minä en ole vastuussa siitä, se on minun tyttäreni, hän sen äh, teki, mutta äh, no, sen lisäksi voin vain sanoa, että tuemme esittelijää. EFTD. Siinäpä erinomainen uutinen. EFTDllä ei ole erityishuomioita. Sitten äh, Ekonin jäsenillä on nyt 21 päivää, kalenteripäivää aikaa ähm, esittää vastalause 7. Äh, maaliskuuta asti, siis tämän jälkeen äh, tämä katsotaan hyväksytyksi 17. maaliskuuta tulkikorjaa. Seitsemän ekon jäsentä tarvittaisiin tämän vastalauseen esittämiseen. Nyt tämä asia onkin jo hoidettu. Äsken sen asiaan liittyen muuta unohdin tuon aikataulun vielä. Eli mitä tulee pekoyritysten rahoituksen saatavuuteen, esittelijä Karas, niin 15. huhtikuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle kello 12.00. Ja me keskustelemme tarkistuksista sitten 25.4. Ja äänestys toimitetaan 25.26 huhtikuuta kokouksessa ja tämän jälkeen 13.14. kesäkuuta lienee sitten täysistunto käsittely, täysistuntokäsittely syyskuussa. Ja nyt siirrymmekin tämän iltapäivän viimeiseen kohtaan. Uh, Ongelmat tulkkauksessa, koska nyt tulee valtavasti kohu, hälyääntä. Voisikohan tekniikko tulla tarkastamaan mikrofonia? Muuten äh, vaihdan mikrofonia. Tulkit kiittävät nimittäin nyt. Puheenjohtaja ääni kuuluu taas tulkeillekin. Niin, eli nyt tosiaan äh, 5. huhtikuuta tuon äskeisen määräaika ja 13.14. kesäkuuta äänestys ja syyskuu täysistunto. Ja nyt siirrymme tosiaan tämän iltapäivän viimeiseen esityslistan kohtaan. Kyllä, ALV-kohta. Tämä on nyt tämä viimeinen esityslistan kohta tänään. Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä. Ja edustaja Ferreira esittelee meille tämän asian. Olkaa hyvä. Tutet, uh on behalf... Niin, kiitoksia. Teen tämän Peter Simonin sijaan, joka ei voinut olla paikalla täällä tärkeistä syistä. Ja tästä mietinnöstä itse herra Peter Simon on sitä mieltä, että tämä mietintö on jälleen kerran hyvin tekninen ehdotus, että pidennetään tätä minimi, eurokannan vähimmäistasoa 15 prosenttia 31. joulukuuta 2017 asti. Tämä direktiivi on väliaikainen vähimmäistasojärjestelmä ja sen mukaan verokannan vähimmäistaso voi olla korkeintaan 15 pros, voi olla, eh, siis ei voi olla alempi kuin 15 prosenttia. Ja tämä on hyvä varmistus, jotta sisämarkkinat voivat toimia kunnolla eikä kilpailu vääristy. Ja eh, otetaan huomioon, että kaikki eh, jäsenvaltiot tällä hetkellä nostavat yli 15 prosentin veroa tämänhetkinen vähimmäistaso antaa myös liikkumavaraa jäsenvaltioille, mahdollistaa arvonlisäverojärjestelmän uudistusten ja arvonlisäpohjan laajentamista veropohjan laajentamista. Tätä on pidennetty vuodesta 1993 viisi kertaa ja se oli voimassa 31. joulukuuta 2015 asti. Vuonna 2016 komissio julkaisee toimintasuunnitelman, joka koskee yksinkertaisesti tehokasta ja petoksilta suojattua arvonlisäverojärjestelmää. Tässä toimintasuunnitelmassa esitellään suuntaviivat tulevalle työllä vuoden 2011 tiedon annon pohjalta ja siinä eh, määritellään esimerkiksi lopullisen arvonlisäverojärjestelmän keskeiset piirteet, joita komissio haluaa ehdottaa, ja uudistuksia, joita se haluaa tehdä, jotta voitaisiin sopeuttaa eh, tätä järjestelmää, joka sitten perustuisi määräpaikkaperiaatteeseen. Ja eh, siksipä esittää esittelijä kannattaa komission ehdotusta, että säilytetään yleisenä arvonlisäverokannan vähimmäistasona 15 prosentti ja ehdottaa, että nykyiset järjestelyt jatketaan, niitä jatketaan kahdella vuodella 31. joulukuuta 2017 saakka niin, että on mahdollisuus laajemmin keskustella arvonlisäverokannoista tulevan toimintasuunnitelman yhteydessä. Kiitoksia. Kiitokset Elisa. Äh, edustaja Konova ei päässyt paikalle. En tiedä, haluaako joku muu EPP-ryhmästä käyttää puheenvuoron. Edustaja Langen, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos. Mm, periaatteessa luonnollisesti äh, annamme tukemme tälle ehdotukselle. Kyseessähän on vain niin kutsuttu hyväksyntämenettely, johon tarvitaan yksimielisyyttä, mutta tähän liittyy jotain kummallisuuksia. Ensimmäinen kummallisuus, jota täytyy valaista, on se, miksi tätä pidennetään vain kahdella vuodella, kun yleensä viidellä vuodella. Toinen kummallisuus, ja tässä kyllä nyt nousee todella esiin kysymys, mistä ihmeestä tämä johtuu, niin ensimmäinen tammikuuta ja sitten todennäköinen äh, voimaan astuminen ensimmäinen huhtikuuta, koska ei tätä ennen tämä ole mahdollista, kun täysistunnonkin täytyy äänestää, niin on kolme kuukautinen lainsäädäntövaje. Koska tämä päättyi viime vuoden lopussa. Miksi ihmeessä komissio on viivytellyt ja miksi vain kaksi vuotta? Ja kuinka niin tämä tulee näin kauhean myöhään, kun aina sanotaan, että laitonta ALV-petosta halutaan torjua. Ja komissio jättää tässä kolmen kuukauden lainsäädäntö aukkon. Tätä minä en voi käsittää. Minun mielestäni tämä täytyy kyllä tässä mietintöluonnoksessa mainita. Kyllä minä tätä todella kummallisena pidän. Tällaista pääsee käymään. Kiitokset Langen. Sitten ECR-ryhmä. Minä olen itse varjoesittelijä. Haluaisin kiittää esittelijä Simonia esittelijän kanssa ja komission kanssa sovimme, että meidän tulisi pidentää nykypuitteistoa kahdella vuodella ja toivomme, että komissio käyttää sitten tämän ajan viisaasti keskittyäkseen todella tekemään vahvan puitteiston ALVlle niin, että rajat ylittävä toiminta olisi yrityksillemme helpompaa, koska edelleen yrittäjät valittavat, että nyky ALV-säännöstö on hyvin monimutkainen ja Tietäksemme esimerkiksi yritysten on vaikea saada RVtä muista jäsenvaltioista. Sitten monet sähköistä kauppaa käyvät yritykset ovat kokeneet ongelmia, joten pyytäisimme, että komissio keskittyisi paitsi petosten torjuntaan, mikä sekin luonnollisesti on hyvin tärkeä ulottuvuus, keskittyisi myös saattamaan yhtenäismarkkinat päätöksen avaamalla ovia lisää yrityksille yksinkertaistamalla näitä sääntöjä ALVn suhteen. Ja Langenin kanssa kyllä kysyisin minäkin komissiolta, että miksi kaksi vuotta. Toivon, että nämä kaksi vuotta tosiaan käytetään viisaasti ja saadaan aikaan uusi järjestelmä. Sitten ALDE-ryhmä ja Jesek joutui poistumaan. Vihreät, Urta Sun ei ole paikalla, joutui poistumaan hänkin hiukan aikaa jää siis vielä muille puheenvuoroille. EFDD, ENF, ei puheenvuoropyyntöjä. Joku muu? Haluaisiko käyttää puheenvuoron? Nyt puheaika olisi tarjolla. Jos ei, niin voimme päättää tämän kokouksen ajoissa. Aikataulusta muuten vielä mm, Ferreira nyt sitten vielä ensin esittelijän puolesta. Olkaa hyvä. You can. Yeah. yeah. Well, thank you very much. I think there... Kiitoksia mielestäni. Mitään isoja ongelmia ei ole esittelijän työryhmän ja parlamentin väillä, mutta on kyllä tärkeää, että ymmärrämme, tämän asian. Ja tässä vahvistan myös sen, mitä herra Langen sanoi. Pyritään ymmärtämään, miksi tämä ehdotus tuli näin myöhään itse asiassa ja miten sitä nyt tavallaan tulkitsemme. Tämä koskee sitä kahta vuotta. Tämän aikahan tarvittiin, että voidaan viedä loppuun isompi uudistusarvon lisäverojärjestelmä sen rakenteessa ja toiminnassa. Että täällä Ekonissahan me seuraamme valpaasti alvin, alv, mm, väärinkäytöksiä. Olisi kiinnostavaa kuunnella tässä yhteydessä komissiota ja saada tietää, tulkitsemmeko todella oikealla tavalla komission näkemystä asiasta. Kiitos. Kuulin juuri, että Komissio on kirjannut ylös tämän kysymyksen ja tulee vahvistamaan, onko syy tälle vain kahden vuoden pidennykselle se, että laajempi ALV-uudistus on tuloillaan. Vielä lopuksi aikataulusta. Tämähän on yksinkertaistettu menettely tämäkin, joten Ekon jäsenillä on 21 päivää aikaa esittää vastalause 25. Eh, helmikuuta asti. Eh, tällöin tämä katsotaan hyväksytyksi, paitsi jos ei siis todella eh, seitsemän ekon jäsentä tätä valitusta tee. Näin kokouksemme päättyy ja toivotan teille kaikille oikein mukavaa iltaa. Kiitos.